Good afternoon, uh, everybody. Welcome. Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa kokoukseemme tänään. Aivan aluksi esityslistallamme. Kaikki ovat varmaankin saaneet esityslistan, ellei huomioituksia ole, eikä niitä näy, se katsotaan hyväksytyksi. Kuten kaikki tiedätte, tämä kokous lähetetään webstreaminä verkossa ja kaikki asiakirjat äh, ovat saatavilla internetsivuillamme. Edellisten pöytäkirjojen huhtikuun kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen. Onko huomautettavaa näihin pöytäkirjoihin? En näe huomautettavaa, joten nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Ja tämän jälkeen aivan aluksi meillä on toimijoiden välisistä neuvotteluista palautetta tota, sähköisen viestinnän säännöstöön liittyen Dita Karantsova on esittelijänä, mutta edustaja Selimovic puhuu hänen puolestaan käsittääkseni, joten olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia Dita pahoittelee, että hän ei päässyt paikalle, mutta minä luen tämän tekstin hänen puolestaan. Nyt on kulunut jo puolitoista vuotta komission ehdotuksesta. Tämä on pitkä ja monimutkikas teksti, joka kattaa neljä tekstiä, jotka yhdessäännöstön alle laaditaan. IMKO on toiminut hyvin aktiivisesti, huomioinut viime vuoden aikana tehdyn suuren työn, joten kiitokset Ditan puolesta kaikille varjoasittelijoille, sihteeristölle ja henkilöstölle. Olisi valitettavaa, jos tätä työtä ei arvostettaisiin. Huomisessa viimeisessä kolmikantaneuvottelussa toivottavasti saadaan asiat kuntoon. Kyse on seuraavista asioista, joista pääsimme jo yhteisymmärrykseen. Auttava puhelin lapsille, kadonneiden lasten 11600 no, on nyt käytössä sitten yhteen toimivuus, säännökset, uusissa ajoneuvoissa pitää olla tällainen vastaanotin digitaalinen järjestelmä on velvoitetta. Näin voidaan äh, radiospektriä paremmin hallinnoida ja näin voidaan siirtyä analogisesta maailmasta Äh, digitaaliseen maailmaan ja käyttää analogista järjestelmää muihin. Ja mitä tulee sitten äh, TV-laitteisiin, meidän täytyy varmistaa, että nämä ovat yhteen toimivia eri palveluntarjoajien osalta silloin, kun kuluttaja päättää vaihtaa palveluntarjoajaa tai sitten, että siirtyminen on maksutonta. Toivottavasti kustannukset äh, laskevat ja elektroniikkajätteen määrä vähenee. Lisäksi tarkoituksena varmistaa, että vammaiset huomioidaan täysimääräisesti. Eli kaikki, kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada hätäapupalveluita käyttöönsä, eli ja että tarvittaessa nämä henkilöt saavat erityisvälineitä käyttöönsä. Ja pyynnöstä tällaiset palvelut on esitet, annettava tarjolle. Morten Lokegord on ollut vetovastuussa ja nyt on tarkoitus varmistaa, että vammaiset voivat osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan toimintaan televiestintäalalla. Tämä on todellakin valiokunnan ja Ditan aikaansaama menestystarina. Mitä tulee huomisiin avoinna oleviin kysymyksiin? Paljon keskustellaan siitä, että yleishyödylliset palvelut ovat kinkiset. Ensinnäkin, mikä on vähimmäisnettin nopeus, johon kaikilla on oikeus, vaikka asuisivatkin syrjäisimmillä alueilla tai eivät kykene ostamaan henkilökohtaisesti omaa internetpakettia. Sellaiset henkilöt, joilla ei ole varaa tällaiseen internetpakettiin, niin minkälainen palveluntarjoaja valikoimaan hänellä pitäisi olla oikeus? Edistystä on saatu kylläkin aikaisesti, aikaiseksi, mutta kaikkia ongelmia ei ole ratkaistu. Myöskin mitkä, mitä tulee loppukäyttäjäoikeuksiin, niin varoitusjärjestelmään liittyen päästiin eteenpäin, mutta jäsenvaltiot kaipaavat enemmän joustavuutta kuin parlamentti toivoo. Eli keskustelut jatkuvat tältä osin. Lopuksi, mitä tulee unionin sisäiseen viestintään? Dita jatkaa sitä IMKON kantaa, joka on esitetty ja muistuttaa samalla kaikkia, että IMKO on ottanut tämän erittäin tärkeän kansalaisille tärkeän asian esille ja hän tulee puolustamaan sitä. Neuvosto on hyväksynyt sen, että asioita täytyy käsitellä ja tämä on hyvä asia, mutta neuvoston ehdotus ei ole sellainen, että siinä huomioitaisiin kaikki kansalaisten toivomukset. Dita toivoo, että hyviä tuloksia saadaan aikaiseksi. Tarkoituksena on vielä Bulgarian peikauden aikana saada asiat kuntoon, ja Dita on toiveikas sen suhteen, että näin myöskin tulee tapahtumaan. Kiitoksia. Um, uh, Paljon kiitoksia. Voimme siirtyä toiseen asiaamme. Kyseessä on, anteeksi, edustaja Vanistero, olkaa hyvä. on Aivan lyhyesti haluan korostaa tätä tämän henkeä, joka tämä on hyvin estettömä Se Yksi asia, joka minua hiukan kosketti, on se, että on äh, todellakin häpeä, että IMKO ei saa sitä huomiota, jonka se ansaitsee olen ajatellut sitä, mitä itse asiassa on tapahtunut teollisuusvaliokunnassa, jossa päästiin sopimukseen tästä kaistojen käytöstä ja sitä myytiin suurena ratkaisuna. Minusta meidän pitäisi huomenna pyrkiä toivottavasti viimeisessä komikataneuvottelussa saamaan tämä myöskin näkyviin, koska koska voi minusta tehdä johtopäätöksiä, mutta kysymys on siis koko paketista, koko ratkaisusta. Tämä on meidän toimivaltaamme ja on olemassa hyviä analyysejä ja on paljon asioita, jotka antavat hyviä ratkaisuja kansalaisille, josta on helppo tiedottaa. Itse asiassa tämä jopa minimoi markkinoiden vääristymistä, joten minä toivon, että tulevaisuudessa pystymme paremmin tiedottamaan asioista ja pyydän, että sihteeristö antaa tässä suuren sysäyksen eteenpäin, kun päästään lopulliseen tulokseen huomenna toivottavasti. Ja yleisesti ottaen olen iloinen tästä edistyksestä, niin kuin on todettu. Se, että tapahtuu, lähtökohtana on se, että tapahtuu maksimaalinen harmonisointi, siis kansalaisten kannalta se on hyvä saada optimaaliset oikeudet, eikä mitenkään vähennetä mitään oikeuksia, joita jo kansallisen lainsäädännön puitteissa kansalaisilla on. Ja minulle alankomaalaisena olen iloinen siitä, että tästä, että voimme myös Alankomaiden osalta päästä sopimukseen. Tästä kommunikaatio tapahtuu riippumatta numerosta, eli minusta meidän pitäisi olla enemmän kunniaa. Ja minusta meidän pitäisi katsoa asiaa sekä kuluttajien että sisämarkkinoiden kanta, kun me olemme siis kuluttajia, siis sisämarkkina- ja kuluttajasuojeluvaliokunta itse varmaan katsoo enemmän investointiilmapiiriä ja tällä sektorilla me eh, olemme toimineet heikommin kuin Yhdysvallat. Meidän pitää olla eh, houkuttelevia, meidän pitää olla vakaat, ym, vakaa ympäristö investoinneille, mutta jos tämä sana lävitse, eh, niin toivon, että saataisiin nyt tukea tälle asialle, koska ajattelen siis työtä, jota on tehty IMKossa um, and I'm sure that Dita will... Paljon kiitoksia, olen varma, että Dita tekee kaiken mahdollisen, jotta tähän äh, tavoitteeseen pääsisimme. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että voimme siirtyä seuraavaan asiaamme kyseessä on äh, digitaalinen äh, yhteys. Tässä valitettavasti ähm, Edustaja Mitsi, jonka piti olla esittelijänä, ei ole paikalla, joten hän pyysi minua sanomaan seuraavat asiat. Kolmella trilogineuvottelussa avainasioista päästiin yhteisymmärrytyksiin erityisesti muotoilusta artiklat 11 ja 5. Meillä on vain joitakin teknisiä kysymyksiä, jotka pitäisi vielä saattaa päätökseen tekstissä. Meidän pitää päästä sopuun vielä tietyistä elementeistä, mutta kaiken kaikkiaan yleisesti ottaen tässä asiassa Bulgarian puheenjohtajuuskaudella yksimielisyys on saavutettu tässä asiassa. Asia on erittäin hieno. Tulemme äänestämään heinäkuun valiokuntakokouksessa asiasta, eli tässä ähm, oli digitaalisia palveluita kohtava päivitys ja tämän jälkeen pääsemme nyt tarkastelemaan tarkistuksia, jotka koskevat ähm, yleiseurooppalaisia yksilöllisiä eläketuotteita (PEPP). E Olkaa hyvä esittelijä. Ja, verehrte Frau Vorsitzende. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Viime kerralla esittelin luonnostekstiä ja nyt muutama huomio tarkistuksiin. 143 tarkistusta jätettiin aikaisemmin, nyt reilut 400 lisää. Minä olen lisännyt sinne vielä omat tarkistukseni täydennyksen omaisesti, eli 642 tarkistusta on nyt pöydällä. Iloisena paden merkille, että suurin osa tarkistuksista liittyy meille tärkeisiin asioihin. Ja kompromissitarkistuksessa ne tulee nämä huomioimaan, ja minä toivon, että mahdollisimman monet myöskin tukevat tätä ratkaisumallia. Tavoitteena on, että IMKON kanta olisi sisämarkkinakysymyksiin liittyen ja kuluttajasuojakysymyksiin liittyen mahdollisimman vahva. Pari aiheeseen liittyvää huomiota. Ensimmäinen tärkeä kysymys liittyy siihen, miten EOPA ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tehtävät jakavat, kun PEPS-sertifikaatit jaetaan. EOPAlla pitäisi olla minun mielestäni keskeinen rooli silloin, kun PEP e sertifioidaan. se, miksi hyväksyntä on korvattu sertifioinnilla, syynä on se, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset vastaavat valvonnasta. Vuoden 1985 Milanon hoippukokouksen jälkeen näin on toimittu ja PEP-asetuksessa ei pitäisi tästä periaatteesta lipsua. Me emme halua toista valvontajärjestelmää, sillä se johtaisi oikeus epävarmuuteen ja päällekkäisyyksiin ja kustannukset joutuisivat, tulisivat kansalaisten maksettavaksi. Eli tässä pitää huomioida yleiset määräykset, mutta meidän täytyy muistaa, että ei ole kyse ole vain ainoastaan yhdestä PEP-järjestelmästä, vaan että tarjoajat voivat esittää erinäisiä PEP-tarjouksia, ei jopa varmistaa sitten, että PEP-tuotteisiin liittyvät määräykset ovat asetuksen määräysten mukaisia. Ja tästäpä syystä käytänkin sertifiointisanaa, sillä se tarkoittaa sekä tarkastusta sen suhteen, onko toimittu asetuksen hengen mukaisesti. Ja jos näin on, niin silloin PEP-tuote saa eurooppalaisen ö, laatumerkin ja kansalaiset voivat olla varmoja siitä, että tuote on maineensa arvoinen. Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen rooli, sillä ne valvovat PEP-tuotteiden tarjoajien toimintaa. Eli tässä tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä, tietoa on vaihdettava, jotta järjestelmä voisi toimia aukottomasti ja voitaisiin vaalia kuluttajan suojaa. Tärkeänä pidän myöskin kysymystä, siihen liittyen, että mitä sopimukselle tapahtuu, mikäli sertifiointi joudutaan epäämään. Ajattelen niin, että ei jopa yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa koordinoivat kerätyn pääoman siirron. Täytyy varmistaa, että säästäjä ei joudu taka-alalle, vaan että hän voi itse päättää, että toinen palveluntarjoaja jatkaa sopimusta tai että kuluttaja voi päättää myöskin sopimuksen päättämisestä. Toinen tärkeä asia liittyy tähän PEP-standardivaihtoehtoon ja maksatusvaihtoehtoihin. Mielestäni on tärkeää, että silloin jos valitaan standardivaihtoehto, niin silloin kuluttajalla on oikeus saada kaikki maksut takaisin kustannuksineen ja inflaatiokorjaukset huomioiden. Ja minä lähden siitä ajatuksesta, että eläke maksetaan myöskin siten, että kerta suoritus voi olla 30 prosenttia säästetystä pääomasta. Se, että halutaanko tällainen maksu suorittaa maksatusajan kuluessa vaiko heti alkuvaiheessa, no siitä täytyy vielä keskustella. Viime viikolla lähetin kompromissitarkistuspakettiehdotusta niin varjoesittelijöille. Huomenna järjestetään toinen varjoesittelijäkokous ja siellä sitten käydään yksityiskohtaisesti nämä ehdotukset ja kompromissitarkistukset läpi. Kahden viikon päästä täällä valiokunnassa käydään nämä kompromissitekstit läpi ja 19. päivä voidaan sitten toimittaa loppuäänestys IMKossa. Lopuksi vielä suuri kiitos varjoesittelijöille, avustajille ja tietenkin muille tehdystä rakentavasta työstä. Työskentelyilmapiiri oli erittäin miellyttävä ja minä uskon, että me saamme tämän paketin kyllä solmittua ja siitä tulee hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Thank you very much. And then for... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi SND-ryhmän puolesta Liisa Jaakonsaari, olkaa hyvä. Thank you very much and I... Kiitokset. Haluan kiittää esittelijää, joka on tehnyt erinomaista työtä. Minä tein 27 tarkistusta ja olen yhtä mieltä esittelijän päälinjasta siinä, että PEP on eläketuote ja että se on kolmannen pilarin tuote, eikä se korvaa julkisia eikä työeläkkeitä. Itse asiassa on monia hyviä palveluita, ja ajatuksia, joita esitellä on esille, joita voin, hyvä, voin hyväksyä, mutta kuitenkin meillä on näkemyseroja joissakin asioissa. Niistä keskustelemme vielä ensi viikolla, mutta ne ovat hyvin tärkeitä meille. PEP e on EU-tuote, joten lupamenettely EU-tuotteen osalta sen pitäisi olla ei jopalla ja ei jopa sen tulisi harjoittaa läheistä yhteistyötä kansallisten vastuuviranomaisten kanssa. Toinen tärkeä asia meille on tämä One default option. standardin vaihtoehto. Niitä pitäisi olla vain yksi ja ei jopa, sen tulisi luoda säädölliset, säädökselliset standardit tätä varten. Ja tärkeää meille myös on että tämä standardivaihtoehto tarjoaa todellisen pääoman suojelun, eli että ihmiset saavat edes sen rahan takaisin, jonka ovat investoineet, ennen kuin vähennetään kustannukset tai otetaan huomioon inflaatio. Meidän on siis varmistettava, että PEP-säästäjät eivät tule harhaan johdetuiksi, koska muuten luottamus EU-hun katoaa. Vaihtoehtoiset optiot, silloin kun tämä standardi vaihtoehto tarjotaan ensimmäisenä, minusta ei ole mitään syytä rajoittaa niitä. Mutta kuluttajasuojan kannalta on tärkeää tehdä PEPin tarjoi, antaa PEPin tarjoajien velvollisuus selittää kirjallisena, miksi he suosittelevat jotakin muuta investointivaihtoehtoa kuin tätä standardivaihtoehtoa. On tärkeää, on olevassa katto näille kustannuksille, jos ne saisi yrittää 0,75 prosenttia, koska kaikkien PEP-tuotteiden tulisi olla kustannustehokkaita. Me haluaisimme, että PEP-säästäjät voivisivat vai muuttaa investointivaihtoehtoa kustannuksitta niin usein kuin haluavat. Mutta heidän täytyy olla perillä kaikista vaikutuksista, joita tällaisilla investointimuutoksilla on. Olemme sitä mieltä, että se, että jos vaihtaa myöskin PEPin tarjoaja, senkin tulisi tapahtua ilman kustannuksia eh, kerran viidessä vuodessa. Siitä huolimatta eh, useammin tapahtuva vaihtaminen, sen pitäisi kuitenkin tapahtua niin, että se on eh, kustannettavissa, säästäjien kustannettavissa ja 0,25 prosenttia tämä kustannukset, mutta totta kai me keskustelemme tästä vielä edelleen, jotta vahvistetaan kuluttajan suojaa ja tietoisuutta ja avoimuutta olen tehnyt jotakin tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan, jotka liittyvät asiakirjojen saatavuuteen, myöskin tiedon ja neuvon antamisesta niin, ja myöskin siitä, kuka on hyödynsaaja. Ja myöskin me tässä katsoa mahdollisuutta joukkokanteeseen. Minusta on tehokkaita välineitä, jotka liittyvät tähän äh, päättelykanavaan, joka liittyy niihin päätöksiin, jotka tehdään. Tämä kanava tulisi, väliin tulisi auttaa kuluttajaa arvioimaan ensinnäkin peppiä yleisesti, onko se hänelle sovelias vaihtoehto, ja toiseksi, mitä ovat peruserot tämän perusvaihtoehdon ja vaihtoehtoisten vaihtoehtojen välillä. Ja me haluamme myös, että ikätekijä ja että onko oikein eettinen ympäristöhallinnolliset tekijät, sosiaaliset tekijät myöskin näkyvät selvästi, ne heijastuvat selvästi ja voimakkaasti PEP-investoinneissa, että ei tapahdu veron kiertelyä tai tällaista edullisten verotusvaihtojen soppailua, niin olisi sovellettava asuinmaan verosääntöjä. Kiitän esittelijä hyvästä yhteistyötä ja meidän pitäisi jatkaa tätä keskustelua edelleen näistä näkemyseroista, joita, joita meidän välillämme on. Kiitos. Thank you very much. And then for the... E Paljon kiitoksia sitten ECR-ryhmän puolesta. Valitettavasti varjoesittelijä ei päässyt paikalle, mutta hän pyysi minut lukemaan omasta puolestaan Seuraavaa Urke haluaa todeta, että meidän huolemme koskien tätä ohjelmaa eivät ole täysin tulleet käsitellyiksi. Tietyiltä osin BEP BEP tulee auttamaan suuryrityksiä, jotka voivat avata osastoja kaikkiin jäsenmaihin viidessä vuodessa. Pienemmät yritykset ovat vaikeuksissa toimia näin ja saattavat menettää osuuksiaan. Haluaisimme, että yritykset pystyisivät ainakin kahdeksan osastoa avaamaan, mutta tätä toivetta ei ole otettu huomioon. Tämä koskettaisi erityisesti pienempiä jäsenmaita niistä tulevia yrityksiä meillä on huolia tämänkaltaisista ohjelmista, kun korkotaso on matala. Saksan eläke esimerkkinä. Meidän tulisi tukea pienyrityksiä ja likviditeettiä. Suuryritykset eivät näin toimi. Kolmanneksi sen me emme vielä tiedä, kuka tulee maksamaan menetykset. Esimerkiksi konkurssitapauksessa, kun PEP-tarjoaja menee konkurssiin tai varattomaksi. Ulrike sanoi, että siksi suosittelee, että aloittaisimme 65 ja että meillä olisi elinikäinen äm, kiinteä korvaus Meillä on muita vaihtoehtoja, mutta niihin liittyy äh, raskaita sosiaalisia kuluja, koska säästöt äh, kuluvat äh, loppuun ennen ihmisen elinkaaren päätöstä. Ihmiset usein laskevat nämä asiat väärin. Tämän lisäksi säästövaiheen jälkeen ei ole hyödyllistä vaihtaa palveluntarjoajaa. Tämä vain vahingoittaa likviditeettiä ja lopultakin Toivoisin, että PEPS olisi täysin henkilökohtainen. Meillä on monissa jäsenmaissa äh, esimerkkejä ongelmista, joiden yhteydessä olisi hyvin vaikea tietää, äh, mitä oikeudenkäyttöä sovellettaisiin ongelmien puhjetessa. Jos äh, ihmiset voisivat siirtää rahastoosuuksia niihin maihin, joissa lainsäädäntö on suotuisampi. Meidän pitäisi myöskin vaatia PEP-tarjoajilta selittämään sosiaaliset ja muut seikat. Kuitenkin tämä voi olla liian suuri vaatimus. Tämän lisäksi myöskin ulkoisia tekijöitä ollaan pyydetty selvittämään kohdassa viisi. Tämän lisäksi hän toteaa, ettei kaikki kuitenkaan ole kielteistä. On tärkeää, että vaikuttaa olevan niin, että meillä on verotuskysymyksissä ja kansallisella tasolla yhteisymmärrystä. Minä täysin tuen tätä. Tämä oli siis Urriken viesti. Ja sitten tämän jälkeen edustaja Selimovic Aldesta, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kollega Colin Langelle haluaisin esittää suuret kiitokset hänen tekemästään työstä. PEP on esimerkki siitä, minkälaisia esteitä sisämarkkinoilla vielä olla, mutta mehän yritämme saada todellakin eläkejärjestelmien sisämarkkinat aikaiseksi. Tällä hetkellä tilanne näyttää suot, suotuisalta. Kuten sanottu, hyvässä hengessä on toimittu. Oikeastaan lähes kaikki ryhmät ovat kantaneet kortensa kekoon. Me Olemme pitkälti samoilla linjoilla esittelijän kanssa näistä erinäisistä huolenaiheista. EIOPalla on keskeinen rooli sertifioinnin saralla, mitä tulee KIT avaintietoasiakirjaan, tiedonantovelvollisuuteen ja tähän siirtymäkauteen – miss, miten nopeasti tällaisia osuuksia voidaan tarjota eri jäsenvaltioissa? Emme voi vaatia kaikilta toimijoilta, että tällainen tarjonta tapahtuu näin nopeasti. Varsinkin artiklat 15, 18, 28 ovat ongelmallisia, mutta minä uskon, että hyvin nopeasti pääsemme kompromisseihin myöskin näiden avoinna olevien kohtien osalta. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran kaikille kollegoille. Greens, we have... Paljon kiitoksia Edustaja Scholtes vihreästä, olkaa hyvä. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittää, esittelijä Rova Colin Langenia tästä luonnoksesta ja kompromissitarkistuksesta ja vihreiden ryhmän puolesta. Toteaisin, että on joitakin asioita, joita haluaisin ottaa esille. Olemme lähettäneet ryhmästämme viime viikolla kommentteja. Olemme tehneet lukuisia tarkistuksia, jotka liittyvät hallinnollisiin sosiaalisiin tekijöihin, ennen kaikkea määritelmiin, jotka olisivat lähtöä 281 sekä EP-tarjoilijoiden se, että takamisen säästöjä ei investoida ristiriitaisiin tuotteisiin. Tämä minusta pitäisi olla yksi ehto, jota kunnioittaa tässä, kun pyydetään tietoa näistä PEP-tuotteista. Tätä tietoa tulisi antaa kuluttajille myös erilaisten would be to facilitate tiedotteiden kautta, joita he saavat tämän tuotteen kehityksestä. Ja PEP-tarjoajien tulisi myöskin voida vaihtaa viiden vuoden välein webin tarjoaja ja ehkä useammin myöskin niin, että kustannukset kuitenkin ovat kohtuulliset silloin. Ja tämä siirrettävyys, tästä olemme tehneet tarkistuksen, joka selkeyttää sitä, miten tällainen kumppanuun syntymisen kautta voidaan vahvistaa siirrettävyyttä tai sen siirtämistä muille kuluttelee ja sitten tämä loppu kunnollinen tiedottaminen, se pitäisi olla olennaista kuluttajien kannalta, jotta PPPn säästäjät todellakin täysin ymmärtävät, mihin sitoutuvat, jos he päättävät valita tällaisen tuotteen. Tämä on syy siihen, miksi tarkistuksessa 4, neljä, kolme, kolme olen tehnyt tällaisen tarkistuksen, joka liittyy tähän avaintietoasiakirjaan – joka koskee ne kaikkia sosiaalisia, ympäristöä ja hallinnollisia vaikutuksia, joita sillä on. Ja 427 tarkistus, jossa on uusi artikla, eh, joka esitetty, joka myös olisi avaintekijä, joka pyrkii edistämään kuluttajan suojaa, ja todistustaakka jäisi silloin PPPn tarjoajalle, jos hän antaa harhaanjohtavaa tietoa säästäjälle. Minä toivon, että jotkin näistä tarkistuksista voidaan ottaa huomioon ja että ne myöskin heijastuvat sitten näistä kompromissitarkistuksista. Kiitos yhteistyöstä. Thank you very much. And then of course we have... Uh, kiitoksia ja niin on. Guest, olkaa hyvä. Eh. Paljon kiitoksia. Eh, Rouva puheenjohtaja, tällä kertaa ihan hollannin kieltä käyttäen. Se helpottaa omaa elämääni, koska aihe on hankala. Ensimmäinen varjoesittelijäkokous. Sieltä syntyi hiukan hankala kuva sen suhteen, mikä on tärkeää ja mikä ei. Kuulemani perusteella keskityt lähinnä EUPAan ja sertifiointiin, että me olisimme sitä vastaan. Me olemme jättäneet muutamia tarkistuksia, mutta tämä ei ole kaiken A ja O. Me voimme kyllä hyväksyä eurooppalaisen valvontajärjestelmän, jotta tuotteet ovat laadukkaita. Kyllä sertifiointikin voidaan hyväksyä. Mutta ongelmat liittyvät pikemminkin siihen, että eläke on eri asia kuin autovakuutus. Autovakuutus on jo riittävän hankala kenttä, mutta kenenkään ei ole pakko ottaa ottaa vakuutusta jollekin tietylle vahinkoalalle, mutta eläkkeiden osalta sen pitää olla järjestelmänä sellainen, että se on niin houkutteleva, että ne, jotka kaipaavat eläkettä, sellaisen myöskin ottavat itselleen. Jos ajatellaan itsenäiset ammatinharjoittajat, Eli itse toimii aktiivisesti ja tietenkin aina yrittää pitämään kustannukset alhaisella tasolla ja yrittää pitämään hinnastonsa houkuttelevana ja silloin eläkkeiden maksaminen ei ole se päällimmäinen asia mielessä. Henkilökohtainen eläkejärjestelmä on yksi asia, mutta jos tarjoukset ovat lähellä toisiaan, eli ollaan harmonisoinnin tiellä, niin silloin tilanne on aika lailla helppo eläkkeen säästäjän osalta, mutta tilanne on aivan toisenlainen, ainakin tällä hetkellä. Kilpailu on selvä, ja se tarkoittaa sitä, että itsenäiset ammatinharjoittajat eivät kykene kovinkaan helposti löytämään mitään mielen mielenkiintoista eläkejärjestelmää. Ja kyse on myöskin siitä, että mikä on sitten se lopullinen eläke, joka maksetaan. Tietenkin täytyy muistaa, että olisi otettava myöskin huomioon erinäiset tekijät, jotka vaikuttavat eläkkeeseen. ja on aika lailla vaikea lähteä näin suuresta tarjonnasta hakemaan sitä itselleen oikeaa ratkaisumallia. Meillä on olemassa järjestelmä, siis Alankomaissa, jossa itse ei joudu tätä valintaa tekemään, vaan että ikään kuin järjestäytyneemmin tämä asia on hoidettu. Oma ryhmäni on joka tapauksessa varma sen suhteen, että kuluttajan suoja on tärkeä asia. Tiedon ja viestinnän täytyy olla paikkansa pitävää ja hyvää ja takeita pitää löytyä, mutta kyllä me voisimme hyväksyä myöskin sen, että ei Joopalle anneta jokin rooli, mutta ongelmana on se, että olisi paremmin, että me käyttäisimme ammatillisten eläkkeiden järjestelmää, emmekä niinkään yksity, yksilöllisiä eläkejärjestelmiä. Vaikkakin ammatillisten eläkejärjestelmien tuotto prosentti voi olla suurempi. Me olemme jättäneet lukuisia tarkistuksia ja niitä ei ole huomioitu kyllä kompromisseissa. Eli täytyy joka tapauksessa huomioida yhtäältä nämä ammatilliset ja yksilölliset eläkejärjestelmät, ainakin siinä määrin, että ammatillisten eläkkeiden tarjoajat, eläkerahastot eivät joudu PEP-järjestelmään lähtemään mukaan, koska silloin menisivät puurot ja velit sekaisin. Eli tässä täytyy varmistaa, että ammatillinen eläkejärjestelmä voi säilyttää oman ominaispiirteensä ja luonteensa. Tämä on meille tärkeä asia ja myöskin tästä syystä ajattelimme, että voisimme omalla tarkistuksellamme tilanteen korjata, mutta ilmeisesti monet ovat eri linjoilla. Me osallistumme keskusteluihin, mutta tältä osin tulemme joka tapauksessa olemaan hiukan eri linjoilla, mutta tulemme kantamaan kortemme kekoon, jota löydetään ratkaisu. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi haluaisin antaa esittelijälle uudelleen puheenvuoron, jos haluatte sanoa jotakin näihin huomioihin vastauksena. Ja, Frau Rouva puheenjohtaja, kiitokset. Kuuntelin mielenkiinnolla eri ehdotuksia Monet näistä asioista on kirjattu tarkistuksenkin, mutta edelleenkin olen luottavainen sen suhteen, että kun huomenna vielä kerran keskustelemme eri kohdista, pääsemme pitkälti ratkaisuihin. Herra de Jong, minä muistan viime kokouksesta, mikä on teidän peruskantanne, eli teillä on perustavallisesti eri näkemys yksityisistä vakuutuksista, mikä on aivan oikeutettua. Tällaisia näkemyksiä voi aivan hyvin olla, mutta en usko, että tämä on aivan PEPin tarkoitus, sen tulisi olla kolmas pilari. Ja mitä on hyväksyttävä se, että joissakin asioissa meillä on erilaisia näkemyksiä, mutta muuten olen mahdollisimman avoin niin, että kompromississa olen valmis menemään kollegojen suuntaan. Kiitos. Thank you very much. And then I see... Paljon kiitoksia. näin, että tarkastelemme kompromissitarkistuksia 12. kesäkuuta seuraavassa kokouksessamme. Seuraava asia esityslistallamme tänään on mietintöluonnoksen käsittely koskien Euroopan parlamentin neuvoston asetusta terveysteknologian arvioinnista. Kyseessä on direktiivin muuttaminen tässä. Edustaja Busoi on esittelijänämme. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia hyvää puheenjohtaja, hyvät kollegat. Komission aloite on tervetullut. Minä tuen terveysteknologian arvioinnin alla Euroopan unionin yhteistyön kasvattamista. Me haluamme ihmisten terveyttä suojella vahvemmin ja saada sisämarkkinat toimimaan paremmin. Mitä tulee sisämarkkinoiden toimintaan, aloite puuttuu puutteisiin, joita on olemassa yhä Euroopan unionissa tällä alalla. Ensinnäkin terveysteknologian kehittäjien markkinoille pääsyn ongelmat ähm, monissa jäsenmaissa. He kohtaavat äh, erilaisia esteitä. Tämä johtaa siihen, että ennakoitavuus äh, toiminnassa on hankalaa. On myöskin tärkeää kiinnittää huomiota pk-yrityksiin ja vähentää hallinnollista taakkaa ja vähentää niitä kuluja, jotka liittyvät äh, monien kansallisten erillisten vaatimusten täyttämiseen. Tämän lisäksi äh, työn kahdentuminen sekä äh, tutkimus- ja kehitysalalla tässä tarkoituksena on luoda merkittäviä säästöjä terveysteknologia-alan kehittäjille. Meillä on nykyisen olemassa vapaaehtoista työ, yhteistyötä, mutta se tarvitsee vakauttamista pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi meillä on aloitteessa neljäs este, merkittävä viivästys, mitä tulee terveysteknologian kehittymiseen eri jäsenmaissa. Meillä on 35 kompromissitarkistusta, jotka käsittelevät seuraavia asioita. Ensinnäkin me tarvitsemme ohjaavan asiantuntijaryhmän, jotta voisimme taata sen, että päätöksentekoprosessin toiminta on riippumatonta. Jokaisessa jäsenmaassa pitäisi olla oma asiantuntijakapasiteettinsa kaikilla tämän asetuksen kattamilla aloilla lääkinnällisissä laitteissa, in vitro diagnostisissa laitteissa ja niin edespäin. Tämän lisäksi Euroopan unionin verkoston tason toimissa on tärkeää, että kaikki toimijat saavat säännöllisesti tietoa. Tämän lisäksi aikataulussa tulisi pyrkiä takaamaan se, että voimme välttää mahdollisimmat, mahdolliset aiheutuvat viivestykset. Tämän lisäksi luotettavuus Terveysteknologia-arvioinnin pitäisi olla täysin avoin prosessi, jossa otetaan huomioon myöskin arkaluontoinen tieto, jota eri tasoilla saattaa olla. Sitten tämä liittyy artiklan kolme. Neljäs mahdollisuus liittyy uuteen artiklaan, jota ehdotan tarkoituksena on luoda turvatakeita terveysteknologian alalla. Tällainen mahdollisuus voisi olla esimerkiksi vetomusmekanismi, joka on mukana joissakin kansainvälisissä Ähm, prosesseissa. Tämän lisäksi kehitys. tomiolla tulisi olla mahdollisuus vaatia kliinisestä arvioinnista ähm, ajankohtaista palautetta, vaikka tällaista vaatimusta ei nimenomaisesti olekaan alkuperäisessä yhteisessä kliinisessä arvioinnissa mainittu. Äh, tämän lisäksi ähm, teknologian valintakriteerit äh, äh, artiklan 10 ja 31 mukaisesti ovat melkoisen epämääräisiä. On tärkeää, että ohjausryhmän kannat ovat avoimesti kaikkien toimijoiden saatavilla. On myöskin hyvin tärkeää, että tuloksista on hyvin tärkeää, että kaikilla toimijoilla on tieto saatavillaan tämän lisäksi metodologia 23 artikla. Olen ehdottanut, että tässä toimeenpanoasetusta muokattaisiin delegoituksi asetuksi 3037 tarkistukset. Meillä on kysymyksiä metodologista ja on hyvin tärkeää, että meillä on sellaista metodologiaa, jossa on sisäistä joustoa, että voisimme riippumattoman arvioinnin tietyistä hoidoista tehdä myöskin tapauksissa, joissa meillä on tiettyjä rajoituksia. Tällaisessa tapauksessa antaisin esimerkin. Meillä saattaa olla orpolääkkeet. Ne on tarkoitettu hyvin pienelle määrälle potilaita ja siksi äh, perinteinen kliininen satunnaisotos ei niiden kannalta toimi. Minulla on muutakin ehdotuksia luonnollisesti. Mielelläni kuuntelisin kollegoita ja varjoesittelijöitä IMKON ehdotuksia ja kommentteja. Luonnollisesti otan huomioon kaikki ehdotuksenne. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia varjoesittelijöistä SND-ryhmästä. Olkaa hyvä. Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvon kollegat, kiitokset tästä tekstistä. Alustuksessanne korostitte yritysten roolia pääsyn helpottaminen lääketieteellisellä alalla, mutta vähän on puhuttu potilaiden hyvinvoinnista ja terveydenhuollosta ylipäätään, hoitajista, lääkäreistä ja muista, jotka työskentelevät tällä alalla, joten saanen ottaa esille muutaman perustavaa laatua olevan kommentin. Ehkä olen hiukan toisilla linjoilla, mutta olen todellakin tyytyväinen komission ehdotukseen, jonka mukaan yhteistyö HTAn asalla, saralla harmonisoitaisiin EUn tasolla ja helpotettaisiin näin tätä työtä. Nykyinen terveysteknologian arviointi on melkoinen este ja johtaa päällekkäiseen työhön liian monessa tapauksessa. Ja sitä me emme voi tietenkään hyväksyä, että jonkun maa, jossain maassa HTO, HTA on to, työstettävä useampaan otteeseen, koska keskuksia on useita. Nämä resurssit, rahat ja aika, joka menee hukkaan tämän päällekkäisen työn myötä, Nämä rahat voitaisiin kohdennetusti investoida kliiniseen tutkimukseen, ja keskittyä juuri potilaiden ja ylipäätään EUn kansan terveyteen ja hyvinvointiin. Kaikkien potilaiden hyvinvointi ja lääkinnällinen apu, sen pitäisi olla varsinkin täällä IMKOssa kaiken A ja O. Ja siksipä vaadinkin, että kansalaisjärjestöt eri ammattialojen edustajat lääketieteen alalta, jotka mainitsin, potilasjärjestöjen edustajat, työmarkkinaosapuolten edustajat, kuultaisin paljon vahvemmin HTA-järjestelmässä kuin nykyisin. Eli että heidänkin kantansa tulisivat huomioitua. Tämä arviointiprosessi pitäisi tietenkin saada myöskin riittävästi rahaa monivuotista rahoituskehyksistä. Kansallisiin budjetteihin ei pitäisi syntyä heeseen liittyviä lisäkustannuksia. Joka tapauksessa pitää varmistaa, etteivät lobbarit pääse vaikuttamaan arviointijärjestelmään. Ja jos lobbarit pääsevät vaikuttamaan asiaan, niin mehän tiedämme, mitä siitä syntyy. Ja koko prosessin pitäisi olla avoimempi ja ymmärrettävämpi ja selkeämpi. Kaikkien tärkeiden tietojen pitää olla kaikkien saatavilla. Ja tästäpä syystä Puolankin vaatimusta, jonka mukaan meillä olisi IT-foorumi, jonka pohjalta tai jonka kautta kaikki tarjolla olevat tutkimustiedot ovat saatavilla. Näin luottamusjärjestelmä vahvistuisi ja näin voidaan myöskin kolmansien puolesta riippumattomasti valvoa järjestelmän toimivuutta. Vielä yksi asia, nimittäin päätöksenteko eli koordinaatioryhmästä puhun nyt. Kaikki päätökset pitäisi tehdä kahden kolmasosan enemmistöllä eikä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Se johtaisi konsensuksen laajentumiseen jäsenvaltiotasolla. Ja lopuksi todettakoon vielä seuraavaa. Nyt olemme aika lailla muutoksen kourissa varsinkin terveydenhoitoalalla. Ja meidän tehtävänämme on hyödyntää tätä mahdollisuutta tarjota yhtäältä potilaille hyvää tulevaisuutta, että myöskin koko unionille toimivan terveydenhuoltojärjestelmän. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia ECR-ryhmän puolesta. Kuka teillä on esittää? Minäkin haluaisin kiittää herra Busoita tähän mennessä tehdystä työstä tämän lausunnon osalta. Tämä on tietysti hyvin eh, kiistelty asia sekä neuvostossa että kanssa parlamenteissa. Terveydenhuolto on aina herkkä alue. Ja myöskin Bundestagin eh, lausunto eh, osalta on sitä, että tässä mahdollisesti alentaisiin standardia. Tässä pyritään välttämään turhaa kokeilujen testien päällekkäisyyttä niin, että katsotaan, miten EU-tasolla voitaisiin saada aikaan tätä arviointia. Tätä kautta voidaan vähentää kustannuksia, lisätä kilpailua ja alentaa kustannuksia myös, siis kun sanottu. Ja tätä kautta voidaan, tästä on hyöty myöskin pienemmille jäsenvaltioille, jotka eivät joudu sitten itse huolehtimaan näistä kliinisistä arvioista. Mutta näin, tähän kautta täytyy syntyä luottamutta eri arviointielinten välillä, mikä on suuri haaste. Joten me pidämme hyvänä asetusta ja ECRS olemme yhtä mieltä joistakin Eh, läheisyysperiaatteita koskevista huolenaiheista, joita kansallisesti perin ottavat esille ja pyrkineet ottamaan tämän esille ajatellen kahdeksan, artiklan kahdeksan pakollista luonnetta, joka liittyy kansallisten tasojen toimintaan. Minusta jäsenvaltioilla pitää antaa edelleenkin mahdollisuuksia huolehtia siitä, että varmistaa, että kliiniset arviot säilyvät korkealla tasolla. Järjestelmät ovat hyvin joissakin jäsenvaltioissa, mutta selvästikin joissakin jäsenvaltioissa tällaisen järjestelmien käyttöönotto voisi olla hyväksi mutta tämä ei se tapahtua muiden jäsenvaltioiden kustannuksella. Meidän pitää katsoa sitä, millä auttaa niitä jäsenvaltioita, joissa tällä hetkellä ei ole toimivia järjestelmiä. Olen myöskin huolissamme oikeusperustasta. En ole täysin vakuutunut siitä, että artikla 114, joka on sisämarkkinoiden häiriö, voisi olla oikeusperusta, mikä on todiste siitä, että on tällaista ja vaikka voitaisiin perustellakin tämä artiklan käyttö sitä huolimatta, lähestymistä vaan tulisi olla vapaaehtoinen, miksei artikla 168 voisi olla oikeusperustana sen sijaan. Tässä jotakin meidän huolenaiheitamme, mutta yleiskattaen odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kollegojen kanssa neuvotteluissa, että voisi saman aikaan tasapainoisen lopputuloksen. Thank you very much, and I don't see... Paljon kiitoksia. En näe muiden ryhmien edustajia paikalla. Nyt tarkoittaa sitä, että Annan seuraavaksi puheenvuoron komissiolta Roa Ampelasille. Te olette siellä päin, eli olkaa hyvä. Thank you very much for, for giving... Paljon kiitoksia siitä, että annoitte minulle puheenvuoron ja paljon kiitoksia myöskin edustaja Busoille mietinnöstä. Huomaamme, että komission aloitteelle on suurta tukea. Tämä on hyvin tärkeä asia Euroopan komissiolle ja on tärkeää muistuttaa siitä, että me emme aloita tyhjästä tämän asian parissa. Meillä on yli 20 vuoden yhteistyöprojekti, pohjainen yhteistyömalli ja me olemme halunneet tällä kertaa kasvattaa sitoumuksen ja yhteistyön tasoa läpi Euroopan unionin. Uskomme, että tämä aloite tulee johtamaan lisäarvoon sekä jäsenmaille, teollisuudelle että potilaille. Haluaisin kommentoida tärkeimpiä elementtejä, jotka jäsenet toivat esiin keskustelussa. Aivan aluksi haluaisin rauhoitella valiokuntaa, mitä tulee jäsenmaiden osallistumiseen koordinointiryhmään. Me selvästi pyrimme siihen, että jäsenmaille olisi mahdollista osallistua koordinointiryhmän toimintaan ja sen eri alaryhmien toimintaan eri asiantuntijoiden työn kautta erilaisissa muodostelmissa, erityisesti ottaen huomioon ne erityispiirteet, joita lääkkeillä ja lääkinnällisillä laitteilla on. Tämä on hyvin tärkeää. Toisekseen haluaisin sanoa muutaman sanan sen aikatauluun liittyen. Olemme todellakin sitä mieltä, että aikataulu on ratkaisevan tärkeässä roolissa tässä yhteydessä kliinisessä arvioinnissa. Ja se on myöskin otettu eri sidosryhmien kuulemisissa huomioon. Me pyrimme siihen, että yhteinen klininen arviointi lääkinnällisen tuotteen osalta olisi jo markkinoille saattamisen yhteydessä valmiina ja olemme nähneet, että tämä on vienyt menneisyydessä noin sata päivää. Olemme hyvin optimistisia, että voimme siis tavoitteemme saavuttaa. Lääkinnällisten laitteiden osalta on tärkeää korostaa sitä, että tilanne on hiukan erilainen meidän täytyy olla hiukan joustavampia, sillä näiden tuotteiden markkinat ovat hyvin erilaiset. Mitä tulee luottamuksellisuuteen, haluaisin vain todeta, että me olemme vahvasti samaa mieltä. Edustaja Busoin kanssa tämä on tärkeä ulottuvuus, jota täytyy tasapainottaa avoimuuden suhteen. Ja mitä tulee terveysteknologian kehittäjiin, on tärkeää selventää se, että meidän ajatuksenamme todellakin on varmistaa se, että kuuleminen terveysteknologisten laitteiden tuottajien parissa toteutetaan niin, että että asiakirjoissa tietyllä tavalla tosiasiat ähm, tulevat tarkastetuiksi, kuten myöskin yhteisessä kliinisessä arvioinnissa, mutta me emme itse aio kantaa tässä arvioinnissa roolia. On hyvin tärkeää pitää menettely ennakoitavana. Ja on tärkeää, että eri terveysteknologia on tasapuolinen kohtelu. Eli me emme todellakaan halua määräillä tai määritellä yhteisen kliinisen arvioinnin toteuttamissa. Mitä tulee sitten tutkimustietoon, olemme sitä mieltä, että on tärkeää saada kaikki saatavilla oleva relevantti tieto yhteisen kliinisen arviointiin mukaan, mutta toisaalta me emme aio vaatia sellaista tietoa, jota ei ole vielä äh, saatavilla esimerkiksi uusten, uusien kliinisten tutkimuksien tulosta. Tällainen äh, ajatus on aiheuttanut äh, lääkinnällisten laitteiden teollisuuden parissa jonkinlaisia huolia. On hyvin tärkeää kuitenkin, että meillä on kaikki saatavilla oleva tieto käytettävissämme. Ja tämän jälkeen vastaisin edustaja Westfalille. Sanoisin, että potilaan ääni on ollut hyvin tärkeä meille aloitetta muotoillessamme. Odotamme, että potilaat ovat mukana prosessissa ja että heitä kuullaan ja että heitä pidetään ajan tasalla tiedollisesti. Tämä liittyy myöskin pitkän aikavälin innovatiivisen teknologian saatavuuteen Euroopan unionin eri puolilla. On myöskin ajateltu että kahdentamisen välttäminen tuottaisi säästöjä avoimuuteen liittyen. Tämä on meille hyvin tärkeä elementti ehdotuksessa ja siksi me ehdotamme tällaisen IT-foorumin luomista. Ja tulee sitten äänestyssääntöihin yksinkertainen enemmistö oli ehdotuksemme, kuten olette nähneet tekstistä. Saman aikaan on tärkeää varmistaa se, että me todella oletamme ja toivomme, että yhteinen kliininen arviointi nauttii koko ryhmän konsensustukea, ottaen huomioon sen tieteellisen laadun. Tämä on jotakin, missä oletamme raportin olevan mahdollisimman inklusiivinen. On esitetty myöskin kysymyksiä ryhmän kertomuksen muodosta. Tämäkin on aiheuttanut jonkin verran keskustelua, poliittista keskustelua ja myöskin pohdintaa medioissa. Meidän kannalta on hyvin tärkeää tässä yhteydessä selventää se, mikä artiklan kahdeksan tarkoitus on ja se, mitä me tarkoitamme, kun puhumme tästä pakollisesta ajan tasalle saattamisesta. Me teemme Euroopan unionin ja kansallisella tasolla töitä ja tiedämme, että menettelyt saattavat olla erilaisia maasta toiseen. Toinen seikka on se, että me emme näe tässä yhteydessä tarvetta toistaa sitä, mitä on yhteisellä tasolla jo tehty, toistaa jo tehtyä kansallisella tasolla. Toisaalta ymmärtämme, että saattaa olla tarve ottaa kontekstiin liittyviä seikkoja arvioinnissa huomioon ja kansallisella tasolla täytyy myöskin arvioida muita kuin kliinisiä elementtejä terveysteknologian arvioinnissa ja tehdä tämän mukaisesti hinnoitteluun ja korvauksiin liittyvät päätökset. Haluaisin Muutoin viitataan vaikutusten arviointiin, mutta toteaisin, että kansallisessa lainsäädännössä meillä on vaikutusten arvioinnin mukaan paljon eroja, paljon kahdentumista tällä alalla esiintyy ja siksi mielestämme 114 artikla on hyvä oikeus perusta. Emme saa myöskään unohtaa, että 114 artikla pyrkii takaamaan korkean terveyden suojan tason. Se on myös hyvin tärkeä ulottuvuus siis tässä ehdotuksessa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja meillä on tarkistusten jättämiselle takaraja 12. kesäkuuta kello 12. Niitä voi jättää vain englanniksi ja tarkistelemme näitä tarkistuksia seuraavassa valiokuntakokouksessamme 18. ja 19. kesäkuuta ja haluaisin päättää nyt tämän asian antamalla esittelijälle puheenvuoron. Muutama loppusananen, olkaa hyvä. Tarvenians. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset kaikille kollegoille. Kollega Dalton, kiitokset tästä positiivisesta huomiosta ja kommentoineista tekstiihin liittyen. Me tietenkin yritämme välttää turhaa päällekkäistä työtä. Neuvostossa ja kansallisella tasolla ongelmia vielä aiheeseen liittyen on olemassa. Tiedän sen, joten ei tämän lainsäädäntöpaketin läpivieminen ennen vaaleja ole helppo asia, mutta kaikki riippuu siitä, tulevi, miten tulevat neuvottelut etenevät ja miltä parlamentin lopullinen teksti näyttää. Kollega Westphal, oikein paljon kiitoksia ehdotuksistanne. Potilaat ovat tietenkin tärkein osatekijä ja heidän osalta suurin hyöty olisi se, että innovointia on tarjolla ja sitä ei pitäisi viivyttää missään nimessä. Ongelma liittyy muun muassa omaan maahan, niin miten silloin on toimittu. Ja sitten mitä tulee näihin toimijoihin, säätelijät yhteyttä, ja arviointielimet, mutta sitten taas toisaalta yhtiöt, monikansalliset tai jopa pk-yritykset, varsinkin lääkintälaitealalla. Meidän täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa, eli että otetaan molemmat tahot huomioon. Kansallisen taho entisenä johtajana tiedän, että on vaikea huomioida budjetoinnissa kaikki nämä innovointikysymykset. Monet huolenaiheet liittyvät tähän nimenomaiseen kysymykseen, mutta jokainen jäsenvaltio loppupeleissä päättää itse asiasta. Nyt täällä keskustelemme vain ainoastaan yleisestä metodologiasta. Potilaita ja potilasjärjestöjä on kuultu, ainakin tähän asti he ovat olleet myönteisellä ja avoimella kannalla – he tietävät, että innovaatiosta hyötyvät yhä useammat potilaat ja kuten komissiokin juuri äsken totesi, niin kun uudet tahot aloittavat työnsä, niin potilaita myöskin kuullaan. Ja mitä tulee IT-alustaan, tämä ehdotuksen pari vuotta sitten vastasin IMKossa kliinisen kliinistä kokeiden tekstistä ja minä peräänkuulutin aina näiden tutkimusten tulosten avoimuutta. Ehkäpä tätäkin voitaisiin hyödyntää. Avoimuuden lisääminen olisi hyväksi ihan sama, kenen näkökulmasta tätä asiaa tarkastelee. Kiitoksia. Äh, Paljon kiitoksia mainitsin äh, aikataulun jo etukäteen, joten tämä tarkoittaa sitä, että pääsimme nyt tämän esityslistan kohdan päätöksen. Meillä on nyt lyhyt tauko 15 yli neljään asti, jolloin aloitamme äänestykset. So, we continue with our... No niin, jatkakaamme. Hyvät kollegat, siirtykäämme äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestämme rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Dennis de Jong on valmistelijamme. Ennen kuin siirrymme äänestämään, niin todettakoon vielä sen verran, että kollega Gebhardt on poistanut 346 tarkistuksen ja myös toisenkin, koska ne eivät sopineet tähän tekstiin. No niin, nyt pääsemme äänestämään. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 88. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yes, please, you have Sorry, Chairman, I have... Olkaa hyvä. Machine not working. Äänestyslaite ei toiminut. Uh, I recognize that voice. <laughs> Tunnistin äänen. Can you, can you please uh, maybe try... Voisitteko kokeilla käyttää toista laitetta? tai sitten vika on mahdollisesti kortissanne. Toimiiko? It doesn't like me, Chairman. How amazing. Laite ei tykkää minusta. No, ilmeisesti vika on sitten kortissanne. Eli jos se ei ole koneesta riippuvainen, niin sitten vika on kortissa. That isn't working either. Is that not working either? Ai sekään laite ei toiminut. Okay, so we will continue the votes in the meantime. So, uh, so the former was adopted. Eli tämä edellinen hyväksyttiin yhden äänen enemmistöllä. Sitten kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 90. Tarkistetaan. Yeah. It's decided to work, Chairman. Thank you very much. Ah. Se on nyt päättänyt toimia. So one more person to vote. Eli vielä yksi lisääänestäjä. Missä olemme menossa? Tarkistus 90. Right. Thank yes. you. We close the vote. And it... Äänestys päättyy. Hylätty. 88 sekin tarkistus meni läpi yhdellä äänen enemmistöllä. Me emme voi kyllä odotella nyt joka ikistä. Once the result is announced. Kun äänestystulos on julkistettu, niin äänestystä ei voida enää toistaa, eli 88 meni jo. Tarkistus. He he after the vote. Hän viittasi tähän asiaan vasta äänestyksen jälkeen. Ennen äänestystä tämä voidaan huomioida, mutta jos tämä asia tulee esille äänestyksen jälkeen, niin sitten se ei onnistu. Johonkin se raja on vedettävä. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta Ainoa tarkistetaan. Eli tarkistus 98. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 99 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 99. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistuksen numero 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mielestäni meni läpi, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Eli kompromissitarkistus 9 Tarkastusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen numero 10. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 114. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää. Oikeastaan kukaan ei äänestänyt. Eli tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta raukeaa, toden totta. Eli seuraavaksi tarkistuksen 156. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan. Eikö sittenkään? Ai sekin raukeaa, kyllä. Kompromissitarkistus 15 tulee ilmeisesti seuraavaksi. Kyllä. Kompromissitarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Vaikea nähdä, miten täällä äänestetään. Tarkistus 166. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 6, 7. Puolesta vastaan tyhjää. Ai se raukeaa. Pyydän anteeksi. 168 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää. Meni mielestäni läpi, mutta tarkistetaan. Eli 170. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme kompromissitarkistukseen numero 16. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Kompromissitarkistus 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 189. Puolesta vastaan tyhjää. Tiukka paikka tarkistetaan. Tarkistus 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 190 seuraavana. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 191 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 192 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissitarkistus 19. Anteeksi, 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 209 puolesta vastaan tyhjää meni mielestäni läpi, mutta tarkistetaan. 209 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2.13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2.12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissitarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 229 Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää. Meni mielestäni läpi, mutta tarkistetaan. 229 äänestys alkaa. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2.30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutamia identtisiä tarkistuksia. Lista näistä löytyy papereistanne. Alkaen tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme 7 puolesta vastaan. Hetkinen, se raukeakin. 4, 9 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 ja 252 puolesta vastaan EPP ei näytä äänestävä laisinkaan A puolesta, eli 251 ja 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 ja 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa. 256 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 258 ja 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta, a, anteeksi se raukea, kuten myös seuraava, eli 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? 270. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 278, 279 ja 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 ja 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 285 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 285 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hyväksyttiin samoin lukemin, mutta tarkistetaan 286 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistaa. Eli 288 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 292 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hylättiin. Seuraavaksi tarkistukseen 300 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 300, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 302 ja 303. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 304 puolesta, Aisen raukea, anteeksi, 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Näin pääsemme 313 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistuksen 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 326 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 327 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 328 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 329 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 330 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 ja 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen kolme. Meidän siis täytyy tarkistaa. Eli 3, 3, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3, 3, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 4, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3, 4, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346. Ai niin, tämä vedettiin pois. Toden totta, näin pääsemme. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyy. Seuraavaksi 361 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 367 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjä. hylätty, 371 puolesta vastaan tyhjä. hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjä. hylätty, 372 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty, 373 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty, Seuraavaksi pääsemme tarkistukseen 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 raukeaa. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta niin kakkosesta äänestettiin pakettina. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Sopii. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 62. Puolesta 62 löytyi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 69 seuraavana puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 82, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja viimeinen äänestys suoritetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 29, 1 ja 1 tyhjää. Onnittelut Denis tekemästä työstä. Yes, from our refreshment before. Oh, Then the next... Seuraava asia on lausuntovaihtoistoiden polttoaineiden polttoaineiden infrastruktuurista. Meillä on Matthijs von Miltenburg esittelijänä. Ensinnäkin menemme kompromissiin yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää. En näe SDn käsiä. Siis kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 15. close vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin. Tarkistetaan tarkistus 18. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten sitten kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. We close vote. Äänestys päättyi. Hyväksytty ääni 28 puolesta kaksi tyhjää yksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. Ja tämä merkitsee sitä, että tulemme viimeiseen äänestykseen. Äh, on the... Ja tässä kyseessä on muun kuin henkilökohtaisen tiedon datan liike Euroopan unionissa. Meillä on kaksi julkilausumaa. Ensin Anna-Marian puolesta haluaisin lukea jotakin. Hän valitettavasti myöhästyi koneestaan, tai no ei nyt tässä varsinaisesti näin tapahtunut. Kone oli kaksi tuntia myöhässä, joten hän pyysi minua lukemaan puolestaan jotakin. Anna-Maria, haluaisin teille sanoa seuraavaa. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan unionin oikeudellinen yksikkö ja komissio ovat tarjonneet arvionaan sen, että kompromissitarkistus 1 on täysin yhteensopiva, eikä ole GDPRn kanssa, yhteisen tietosuojaistuksen kanssa ristiriidassa. Ja ETPSn kanssa tuottaisi samankaltaista tulosta kuin olemme tällä viikolla hakeneet. Hän haluaisi myöskin korostaa sitä, että tässä aloitteessa on hyvä omata vahva kanta. Tämä on avainasia kolmelle eri mm, toimielimelle. Olkaa hyvä, Pascal Kiitos Anna-Marian puolesta. Anna-Maria sanoi, että hän todella pahoillaan siitä, että hän ei ole täällä äänestämässä. Haluaa kiittää kaikkia varjoesittelijöitä rakentavasta lähestymistä vastaan hyvästä yhteistyöstä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Ja varjoesittelijöiden kanssa olemme tehneet 20 tarkistusta ja tämä on tehty ennätysajassa. Apu on saatu IMCON sihteeristöltä erinomaisella tavalla. Se on myöskin parlamentin sihteeristöstä. Parlamentti voi siis todellakin toimia nopeasti ja voi tehdä nopeasti päätöksiä asioita. Se pitää sen tärkeitä, kuten tämä asia. Ja Anna-Maria on mielenkiinnolla odottaa pääsyä neuvotteluihin Bulgarian kanssa. Paljon kiitoksia. Äh, näiden ilmoitusten jälkeen haluaisin siirtyä äänestykseen. Ensin meillä on tarkistusta 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty te haluatte tarkistaa, että tarkistamme tarkistus 135. Äänestys on päättynyt. Tämä oli selvästi hylätty. Seuraavaksi siirrymme kompromissi tarkistukseen yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen siirrymme kompromissiin kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Siirrymme kompromissiin neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 215, 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän tarkistamisen 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme tarkistuksen 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi tarkistukseen 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 41 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta haluaisin tarkistaa tämän vielä, joten 41 tarkistamme. Close the vote. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme kompromissiin seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty hylätty. Siirrymme tarkistukseen 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli uskokseni hyväksytty, mutta tarkistamme siis tarkistus 3. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy, hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 tarkistamme eh, tarkistus 85, 85 puolesta vastaan tyhjää Hylätty kompromissi 17. Kaikista muista äänestimmekin jo yhtä aikaa. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi tarkistukseen 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä jälkeen loppuäänestykseen mietintöluonnoksesta. Äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty suurella enemmistöllä 28 puolesta kolme vastaan, eikä yhtään tyhjää. Anna-Marialle onnittelut. Tämän jälkeen me äänestämme välittömästi neuvottelumandaatin myöntämisestä ja teemme tämänkin sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin oli hyväksytty samalla enemmistöllä 28 puolesta kolme vastaan. Paljon kiitoksia kaikille. Paljon kiitoksia äänestänne. Ja haluaisin ilmoittaa vielä, että seuraava kokouksemme järjestetään maanantaina 18. kesäkuuta. Ja hyvää illan jatkoa kaikille. Kiitos.